Muut niihin liittyvät tekstit ovat nyt saatavilla. Onko niihin jotain huomautettavaa? Jos ei, niin pöytäkirja on näin ollen hyväksytty. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Elizabeth Lynn 6. helmikuuta 2012 tulee Phil Benjonin korvaamaksi, eli Toivotamme tervetulleeksi uuden kollegan. Ja onko herra Benjen paikalla? Missäkö hän? Benjen. Niin, tervetuloa. Eli tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Eli artiklan 3 kohdan 2 mukaisesti kyseisestä henkilöstä ei tule täysmittaista parlamentin jäsentä ennen kuin hänen valtakirjansa on tarkastettu. Hänen täytyy myöskin tehdä kirjallinen ilmoitus siitä, että hänellä ei ole muuta toimea, joka olisi ristiriidassa hänen Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa. Sitten edustaja Kurt Lehner on ilmoittanut, että hän luopuu Euroopan parlamentin jäsenen tehtävästä 17.3.2012 lähtien. Eli parlamentti panee tämän merkille työjärjestyksen artikla 4 mukaisesti. Ja sitten käytänsääntöjen artiklan 7 mukaisesti